tarvitsevat kaiken mahdollisen apumme näinä vaikeina aikoina. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Tämä lopettaa keskustelun Haitista. Sitten kollegat, seuraava kohta, yhteiskeskustelu kalastuksesta. Meillä on mietin herra, herra Barandekalta, herra Galaheltra, herra Grabacekilta ja herra Ferreiralta. Aloitamme kuuntelemalla esittelijöitä. Ja ensin Rova Bilbao Barandeika, neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Mis... Kiitos puhemies. Ensin haluan todella onnitella siitä, kuinka hyvin Biskenlahden kalastusasiassa on toimittu. Meidän täytyy pyrkiä sellaiseen kalastukseen, joka todella on kannattava. Meidän täytyy pitää kutumassa Sardinin kohdalla oikealla tasolla niin, että toiminta on taloudellista ja sosiaalisesti kestävää. Kun lasketaan äh, takeja, täytyy toimia järkevästi ja meidän täytyy, tai nykyjärjestelmässä biomassa lasketaan tieteellisin menetelmin. Komissiolta on tullut ehdotus heinäkuussa 2009, olemme alkaneet työstää tätä ehdotusta ja tässä on ollut mukana erilaisia kalastusjärjestöjä, merentutkimuslaitoksia Espanjasta ja Ranskasta. Näin työstämme yhteistä ehdotusta, joka on saanut laajan tuen parlamentissa ja tässä otetaan huomioon myös Lissabonin sopimuksen toi, voimaanastuminen. Ja 30. marraskuuta meillä on äh, suuntaan antava äänestysvaliokunnassa. Kun olemme työstäneet tätä tekstiä parlamentissa, Olemme kuulleet, että komissiolta on tulossa uusia asiakirjoja, mutta emme ole saaneet tästä kylliksi tietoa. Espanjan puheenjohtajakaudella tästä neuvoteltiin kolmikantaneuvotteluissa ja Espanja on sanonut, että hallitu, Ranskan hallituksen pyynnöstä tämä ollaan jättämässä käsittelystä, koska oikeusperusta ei ole selkeä. Tämä on pysäyttämässä asian käsittelyyn. Olen kysynyt uudelta puheenjohtajavaltiolta, onko se valmis jatkamaan neuvotteluita, mutta sanottiin, että mitään kiirettä ei tässä ole. You're speaking too fast. Anteeksi, te puhut aivan liian nopeasti. Ajattelen tulkkia. Haluaisin vain, että tiedätte tämän. Voitte sitten eh, eh, jatkaa, mutta tästä, tästä täytyy varoittaa. Sin acuerdo ni trilogos posibles, pregun- Kysyn siis uudelta puheenjohtajalta valtiolta, haluaako se jatkaa neuvotteluita. Minulle sanottiin, että ei tässä ole kiirettä. Nyt meillä on tulossa uusi äänestys, kuten oikeudellinen yksikkö suosittelee. Tässä on kolme tärkeää asiaa alan, alan kannalta. Ensinnäkin oikean, ko, oikea Suuri hallittu saalis. Tässä ei saa keskittyä pelkästään kalastetun määrän. Meillä ei ole kylliksi tietoa biomassan määrästä ja siksi tässä on vaikea toimia. Komissio on ehdottanut, että viime vuotista takia vähennettäisiin 25 prosentilla ja alla, alin kanta tässä on 7000 tonnia. Mutta komissio ja neuvosto eivät ole kaikessa kunnioittaneet sitoumuksia, joita meillä on ollut. Meillä on epämuodollista tietoa siitä, että neuvosto haluaa vetää tämän aloitteen takaisin. Onko tämä totta? Ja jos näin on, hyvä komissio, sen miksi? Mitä aiotte tehdä? Ja haluaisin saada tähän vastauksen tänään. Haluaisin myös, että Belgia kaudellaan äh, miksi se on äh, puoltanut sitä, että tämä aloite vedetään pois. Nyt olemme odottaneet äh, asian käsittelyä 14 kuukautta. Tilanne on hyvin sekava ja tämä asettaa EUn toimielimet epäluotettavaan valoon. Kalastajien täytyy ainakin saada takaisin se, mitä ne ovat vuoden 2009 jälkeen menettäneet. Nyt parlamentti Lissabonin sopimuksen nimissä on toimivaltainen kalastuskysymyksistä. Nyt meidän täytyy toimia välittömästi. Avoimuus ja osallistuvuus on tärkeintä suunta viivoja, joihin olemme tukeutuneet. Käyttäkää tekin näitä. Tämä on eurooppalainen toimintatapa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Gallagher, neljä minuuttia. Uachtaránna commissioner agus a cholakia an ceadal síos bhil an buíos ó crí agóla siúd. Puhemies, ensinnäkin haluaisin ilmaista kiitokseni kaikille niille, jotka ovat tehneet kanssani yhteistyötä tämän hyvin tärkeän mietinnön valmistelussa. Varjoesittelijät, kalatalousvaliokunnan sihteeristö, järjestöt, myös ryhmien neuvonantajat, oma henkilöstöni, komissio ja neuvosto, kaikki ovat antaneet tukensa tälle työlle. Yhteistyö ja vuoropuhelu, kaikkien asianosaisten ajatukset ovat mahdollistaneet sen, että voin tänään esitellä teille mietintöni. Toivon, että se saa osakseen yleisen hyväksynnän. Kun ajatellaan kalakantoja Euroopassa, niin tässä ehdotuksessa on komission hyväksymä suunnitelma. Ja siinä huomioidaan myös kestävän kehityksen kokouksen päätelmät vuodelta 2002. Tässä huippukokouksessa päätettiin ylläpitää kalakantoja niin, että huomioidaan maksimaaliset kestävyyden mukaiset saaliit. Äh, kun ajatellaan piikkimakrillikantoja, niin järjestelmä on, on uusittu aina muutaman vuoden äh, välein, mutta tämä on ollut riittämätöntä. Äh, asiantuntijat eivät ole pystyneet perusteellisesti arvioimaan kalakannan tilaa. Tämä sääntö, joka meillä on käytössä, mahdollistaa sen, että meillä on vuositasolla äh, suurin sallittu äh, saalis tietylle määrätylle alueelle. Tämä on sitten viivästynyt tämä uusinta myös Lissabonin sopimuksen voimaantulon takia. Komissio ja neuvosto ovat neuvotelleet eh, kalastusmahdollisuuksien jaosta. Belgia puheenjohtaja valtiona eh, voi toki vaikuttaa asiaan niin, että kalatalousvaliokunnan ja minun mietintöni hyväksyttäisiin. Näin me voimme antaa neuvostolle tarvittavaa joustavuutta sen suhteen, mikä on se eh, TAK-taso, mihin haluamme päästä. Kalatalousvaliokunta hyväksyy sen ehdotuksen, että eh, neuvosto määrittelee nämä tasot jäsenvaltiokohtaisesti. EPP, SND ja GUE poliittisina ryhminä haluavat totta kai oman sanansa eh, sanoa tähän asiaan. Esittelinä haluan tukea parlamentille, että tuen sosiaalidemokraattien tekeviä tarkistuksia, mutta en voi tukea EPPn eh, e ja GUEn tarkistuksia. Perustelen tätä. Tieteelliset perustelut ovat selvät. Tämä on sellainen kalakanta, joka kattaa tietyn maantieteellisen alueen. Jos hyväksyisimme EPPn ehdotuksen, niin järjestelmä todellakin olisi aivan hölynpölyä, se ei enää toimisi, jos meillä olisi kaksi erillistä määriteltyä aluetta. Ja Tämä olisi sitten hyvin vaarallinen ennakkotapaus tulevaisuuden kannalta, kun ajatellaan piikimakrellikannan tason määrittelyä. Ne, jotka haluavat tukea tätä tekevät niin henkilökohtaisista syistään ja niistä syistä, mitä jäsenvaltiot niille ehdottavat, mutta kyse on kuitenkin yhteisestä kalastuspolitiikasta, johon olemme sitoutuneita. Espanjan ja Portugalin kollegat toki voivat olla huolissaan. Otan tämän huomioon ja ymmärrän näitä huolia. Ja olen ottanut ne huomioon tarkistuksessa seitsemän, joka on mukana mietintöluonnoksessa. Siinä todetaan, että tämä suunnitelma täytäntöön pannaan ja otetaan huomioon historialliset kalastusoikeudet. Tämä tarkistus toivottavasti on hyväksytyissä neuvostossa, yölakisessa neuvostossa, niin että siinä huomioidaan Portugalin ja Espanjan kollegoiden huolet, mutta pitää pitää politiikka tällaisenaan. Grobarczyk ja 4,5 lepta. Sitten herra Grobarczyk. Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Na wstęp... Puhemies, arvoisa komission jäsen, alussa haluaisin kiittää lämpimästi teitä kaikkia, jotka ovat antaneet panoksenne mietintöön Euroopan komissiota, kaikkia varjoesittelijöitä ja kalatalousvaliokunnan jäseniä heidän antamastaan tuesta. Saimme aikaan täyden yhteisymmärryksen ja kun äänestimme yksimielisesti mietinnöstä, haluaisin kiittää kaikkia jälleen. Mietinnän tarkoituksena on tarkastella Itämeren kampelan suurimpia sallittuja saaleita ja pohtia tätä poisheittämismallia, joka liittyy myös takeihin. Tämä järjestelmä toimii tiettyjen kalalajien kohdalla ja 50, 15a-artikla on tässä erittäin tärkeä asetuksessa 2287 vuodelta 2005. Sivuosaalis ei, ei ole kaupallisesti tärkeä eikä usein sitä voida edes syödä, mutta meidän pitäisi huomata, että tämä säädös tekee mahdolliseksi heittää eläviä kaloja, elävää kampelaa takaisin meren, jolla ei ole mitään kaupallista arvoa. Tämän takia tämä artikla pyrkii kestävään vesivarojen hallinnointiin. Tarkoituksena on poistaa pois heittäminen Itämerellä. Joissakin tapauksissa täyskielto pois heittämisessä pitäisi ottaa käyttöön. Tällä tavalla voidaan saada aikaan kestävää ja tehokkaampaa kantojen hallinnointia, vesivarojen hallinnointia. Kuitenkin täyskielto poisheitossa kampelan tai muun tähän perheeseen kuuluvan lajin kanssa ei ole perusteltua. Se vaikuttaisi kielteisesti itse kalakantaan. Mm, pelkään, että täys poisheittokieltoa käytettäisiin tekosyynä ja näin laillistettaisiin massiivinen alamittaisen turskan kalastus Itämerellä ei ole mitään luotettavia tieteellisiä tietoja käytössä. Tämän takia on erittäin tärkeää tässä vaiheessa dokumentoida saaliita ja täysin valvoa aluksia. On erittäin tärkeää, että vähennetään sadalla, että sataprosenttisesti valvotaan purettu saalis. Muutoin Itämeren suojelupolitiikka ei ole realistista ja pitkällä aikavälillä ei pystytä hallinnoimaan mm, turskaa kestävällä tavalla. Kun haluamme säännellä saaliita Itämerellä, teollisuuskalastus on kuitenkin erittäin vai- vaarallista tällä merellä, erityisesti koska tämä meri on saanut erityisen herkän merialueen aseman. Tämän takia Itämeri on yksi kaikkein arvokkaimmista ja myös herkimmistä meriekojärjestelmistä koko maailmassa, johtuen myös ilmastonmuutoksista, joita on meneillä. Kalat yleensä sopeutuvat uusiin olosuhteisiin. Ne vaeltavat, myös muuttavat ja muuttavat kutualueitaan. Tämän takia meidän pitää tarkistaa näitä suojelualueita myös Itämerellä ja hyväksyä pitkän aikavälin suojelupolitiikka kampela lajeille. Jotkut alueet itse asiassa on suojattu pois suojelusta, mutta meidän pitää ottaa huomioon kaikki muutokset, joita tapahtuu, ja edelleen meidän pitää käydä läpi uudestaan Itämeren suojelualueet. Kiitoksia. Pereira, minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Tulokaslajien tulo vesialueelle on yksi pahimmista syistä, joka johtaa siihen, että lajien moninaisuus kärsii. Kuten komissio sanoo, monet tulokaslajit Euroopan unionin rannalla johtuu vesiviljelystä. Asetuksessa puututaan tulokaslajien viljelyyn ja tässä pohjana on ollut tutkimus, jossa olivat mukana eri Euroopan unionin toimielimet, eli niin kutsuttu IMPAS-hanke. Tässä tutkittiin sitä, miten tulokaslajit vaikuttavat ympäristöön ja kalastukseen, vesiviljelyyn olemme saaneet tätä kautta entistä tarkempia tietoja aiheesta. Näitä riskejä voidaan vähentää jopa hyväksyttävälle tasolle, jos siirrettävät ja muut kuin siirrettävät eliöt ja niiden vapaaksi pääsymahdollisuus otetaan huomioon oikealla tavalla ja määritellään oikein. Komissio ehdottaa että turhista byrokraattisista maksuista luovuttaisiin. Erityisesti tällaisissa suljetuissa vesiviljelylaitoksissa. Muistuttaisin, että tässä ei keskitytä pelkästään teknisiin kriteereihin, vaan loppujen lopuksi valinta on poliittinen. tulokaslajien tasapaino. Meidän täytyy määritellä oikealla tavalla se, minkälaisia sääntöjä suljettujen vesiviljelylaitoksien tulee noudattaa. Ja toiseksi meidän täytyy valvoa näitä laitoksia ja samoin täytyy pyrkiä siihen, että asiantuntijoiden teknisistä säännöksistä todella pidetään näissä laitoksissa kiinni. Esimerkiksi silloin, kun tiettyjä lajeja kuljetetaan näihin laitoksiin tai pois näistä laitoksista. Tässä tärkeimmät huolenaiheet, jotka tuon esiin mietinnössäni ja tarkistuksissa, jotka muuttavat komission alkuperäistä ehdotusta. Lopuksi haluaisin sanoa, että tar- vesiviljelyn tukemiseen tarvitaan todella tieteellistä tutkimusta ja paikallislajeihin panostamista. Meidän täytyy monimuotoista lajien määrää, mutta meidän täytyy myös pyrkiä siihen, että tässä pidetään kiinni tietystä laadun tasosta. Tämä ala on hyvin tärkeä ja meidän täytyy käyttää vesiviljelyn potentiaali hyväksemme, mutta niin, että toimitaan ympäristöystävällisesti ja kestävältä pohjalta. Meidän täytyy arvioida uudelleen tutkimuksen puiteohjelmaa niin, että tämä tärkeä tutkimusala voidaan kattaa. Ja nyt lopuksi haluaisin ainoastaan kiittää varjoesittelijöitä. He ovat tehneet todella hyödyllistä työtä. Samoin haluan kiittää komission ja neuvoston yksiköitä ja puheenjohtaja valtioita Espanjaa ja Belgiaa kaikista siitä työstä, jota olemme viime kuukausina yhdessä tehneet. Kiitoksia sitten komissiosta. Komission sen Davanaki. President, honorable members, ladies. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, naiset herrat, ensinnä lyhyesti pitkän aikavälin Sardelli-suunnitelmasta ja haluaisin ensinnä kiittää esittelijää Rova Bilbao ja kaikkia kalatalousvaliokunnan jäseniä heidän tekemästään työstä. Asiassa haluaisin sanoa Rova Bilbaolle, että viivettä todellakin tapahtui, kun tätä ehdotusta hyväksyttiin, mutta haluaisin sanoa, että tuli kuitenkin selväksi, että komissio on todellakin kaikkensa tehnyt vapauttaakseen tämän tilanteen. Näin ollen Sardellikanta Biskajanlahdella oli uhanalaisena ja siksi kalastus lopetettiin 2005. Vasta viisi vuotta tämän jälkeen tilanne vapautettiin tammikuussa 2010. Viime heinäkuussa tutkijat todistivat, että kalakanta oli terveellä tasolla. Näin pystyin ehdottamaan yli 15 000 tonnin takia, joka on nyt voimassa, siis suurta sallittua saalista. Tämässä seurataan pyyntisääntöjä. Ohjelmassa olen tyytyväinen nähdessäni tämä ehdotus jo nyt auttaa meitä kunnolla hallinnoimaan näitä kantoja. Selvästikin pitkän lopettaminen aiheutti vakavia taloudellisia vahinkoja, ne, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta. Meidän täytyy todellakin pyrkiä estämään sellainen, että tämä, estämään toistuminen. Ainoa tapa tässä onnistua on toi, kalastaa kestävällä tavalla kantaa ja pyrkiä pitämään kalastuksen lopettamisen riskit alhaalla. Meidän ehdotuksemme osoittaa, että tämä voidaan tehdä. Samanaikaisesti silti voidaan varmistaa teollisuudelle kestävä pohja. Jos haluamme välttää kalastuksen keskeyttämisen, silloin meidän pitää lopettaa, pitää kalastustaso 30 prosentissa. Haluaisin kiittää kalatalousvaliokuntaa sen tuesta itse asiassa ja myös valtuuksien myöntämisessä komissiolle. Voin tukea näitä tarkistuksia. Voin myös tukea sellaisia tarkistuksia, jotka liittyvät siinä, että edut sovitaan yhteen valvontajärjestelmä on ollut voimassa tammikuusta 2010. On vain yksi poikkeus tässä kuitenkin. Tämä liittyy siihen, että vähennetään ilmo, satamaan ilmoittavista. Tämä tarkoitus muuttaa neljän tunnin sääntöä, joka kuuluu uuteen valvonta-asetukseen. Te tiedätte, että tämä uusi valvonta-asetus on ollut voimassa tämän vuoden alusta. En puolusta sitä, että näin nopeasti aletaan tätä muuttaa erityisesti koska valvonta-asetus itse mahdollistaa sen, että rannikon valtiot voivat soveltaa tiettyjä poikkeuksia tarvittaessa, joten meillä on tällaista marginaalia. Me emme todellakaan tarvitse mitään muutosta valvonta asetukseen näin nopeasti, mutta tietysti te tästä päätätte. Sitten tähän toiseen mietintöön monivuotinen suunnitelma piikkimakrelista herra Kälärä esittelijänä ja kaikki kaltoisvaliokunnan jäsenet ovat tehneet erittäin hyvää työtä tässä ehdotuksessa ja haluaisin teitä vilpittömästi kiittää teidän tekemästänne työstä ja äh, rakentavasta lähestymistavasta. Läntinen piikki makrilla on todellakin kaikkein tärkein makrillikanta näillä EU-vesillä. Tällä hetkellä kannat ovat vakalla pohjalla hyvässä tasossa. Tämä näkyy lähes muuttumattomana takina vuoteen 11 saakka. Vuosittainen TAK-päätös tässä kalakannassa perustuu hiljattaisiin tietoisen tutkimustietoihin, eikä se vastaa meidän tavoitettamme että on sitovia pitkän aikavälin hoitosuunnitelmia. Tämän takia tämä suunnitelma, kuten muut pitkän aikavälin suunnitelmat ovat meille tärkeitä, koska me äh, haluamme, että me siirrymme pois vuosittaisista keskustelusta neuvostossa siitä, kuinka paljon voidaan kalastaa. Olemme tämän velkaa teollisuudelle, jotta he voivat enemmän suunnitella vakaissa oloissa. Teidän yleinen tukenne itse asiassa, samoin valtuuksien delegaatiossa osoittaa, että meillä on sama tavoite. Minä voin tukea teidän tarkistuksianne ja myös niitä tarkistuksia liittyvät siihen, että ehdotus sovitetaan yhteen uuden valvontaasetuksen kanssa, joka on nyt voimassa tammikuusta 2010. Tämän lisäksi suunnitelma itsenäisesti pitäisi asettaa TAK-alueita, vaan so- Tästä voidaan keskustella vuosittain tieteellisten tutkimusten mukaisesti. Kuitenkin on yksi tarkistus, joka ei ole oikean suuntainen, nimittäin se, että hyväksytte neuvoston kompromissin plus tai miinus 5000 tonnista. Tämä luku 5000 tonnia ei yksinkertaisesti perustu mihinkään tieteelliseen tutkimukseen. Miten meidän pitää tästä sitten päättää? 5000, miksei 607? Jos on harkintavalta, niin nostetaan takia ylöspäin tai alaspäin oikealle tasolle Pitkän aikavälin hoitostrategioissa ei tunnu minusta vahvalta tavalta toimia. Nyt kolmanteen mietintöön Itämeren toimiin tartun tähän tilaisuuteen ja haluan kiittää esittelijä hänen erittäin hyvästä työstään ja hyvästä mietinnöstään, joka hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Tässäkin voin kiittää valiokunta sen antamasta tuesta. Tässä ehdotuksessa me varmistamme, että juridista jatkuvuutta löytyy toiminnastamme ja rajoitamme joidenkin kalakantojen kalastusta. Puhemies, nyt keskityn tähän viimeiseen mietintöön, että me keskustellaan, nimittäin miten valvotaan tällaisia tulokaslajeja. Haluaisin kiittää myös esittelijää Herra Ferreiraa tekemästään työstä ja kalatalousvaliokuntaa kokonaisuudessaan. Kuten te tiedätte, komissio on sitoutunut kestävään vesiviljelyyn EU-ssa uuden vesiviljelystrategian kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että suojellaan korkealla tasolla tilannetta ja pyritään myös helpottamaan vesiviljeltytoimia. Me tarvitsemme tällaista. Tämä muutokset asetuksessa on otettu käyttöön tiettyjä lajikkeita. Tämä tulee helpottamaan vesiviljelytoimintaa, kun poistetaan turhaa hallinnosta taakkaa. Samalla varmistetaan, että suojellaan asianmukaisella tavalla vesiekosysteemiä. Tietenkään tämä ei ole kaikki, mitä voimme tehdä, joten olen erittäin tyytyväinen herra Ferreiran ehdotuksesta tehostaa tutkimustoimintaamme vesiviljelyksen kohdalla ja teemmekin parhaamme budjettimme ja kalatalouspolitiikan uudistamisen kautta. Olen erittäin tyytyväinen, että keskustelu kalatalousvaliokunnassa on johtanut parempaan määritelmään suljetuista vesiviljelylaitoksista. Haluaisin korostaa sitä, että alkuperäinen ehdotus hyväksyttiin komissiossa kuukausi ennen kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, joten meillä oli tässäkin sama ongelma. Kalatalousvaliokunta ehdottaa tarkistuksia ja pyrkii saamaan, ottamaan huomioon Lissabonin sopimuksen myötä uusi Me Meistä oli hyvä hoitaa tämä yhteensovittaminen, jota parlamentti on ehdottanut. Toisaalta oli välttämätöntä muuttaa virallisesti meidän ehdotustamme, jotta otettaisiin käyttöön tällaisia, näin, näin huomattavia muutoksia tehtäessä, ja tämä aiheutti juuri tämän viivästyksestä puhuttiin. Lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia esittelijöitä ja valiokuntaa näistä mietinnöistä ja tehdystä työstä. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Sitten poliittisista ryhmistä haluaisin ensin antaa puheenvuoron Rova Fraga Estelesille. a los responsables de los informes por el magnífico trabajo realizado. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää esittelijöitä erinomaisesta työstä. Haluaisin keskittyä en niinkään varsinaisiin asiakysymyksiin, ydinkysymyksiin, vaan niihin toimielinhaasteisiin, jotka ovat kovin merkittäviä ja joihin meidän on puututtava. Parlamentti on hyvin vastuullisesti vuoden neuvottelujen jälkeen neuvoston kanssa päättänyt käyttää näitä mietintöjä niin, että voitaisiin saada aikaiseksi hieman painostusta. Kaikissa näissä ehdotuksissahan eh, tämä sama lähestymistapa näkyy. Parlamentti on halukas löytämään kompromissin neuvoston ja komission kanssa, mutta jotta tämä olisi mahdollista, niin neuvoston pitäisi hyväksyä se, että pitkän aikavälin suunnitelmien pohjalla pitää olla lainsäädäntömenettelyt ja oikea oikeusperusta. Ennen Lissabonin sopimusta neuvostolla oli jo silloin eksklusiiviset oikeudet määritellä kiintiöitä, kestäviä kalakantoja. Ja nyt sitten näyttäisi siltä, että vaikka Lissabonin sopimus on voimassa, niin neuvosto jatkaa samalla radalla. Meillä on artikla 43, jonka mukaisesti näistä asioista meidän pitäisi päättää yhdessä. Jos jotkut näistä ehdotuksista korvattaisiin uusilla teksteillä, niin parlamentin kanta kyllä pitäisi ottaa huomioon. Muutoin joudumme viemään asian tuomioistuimen käsittelyyn. Ja luonnollisesti se sitten viivyst, viivät, viivästyttäisi asian käsittelyä. Se ei ole hyvä asia. Sitten herra Arsenis, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Luonnollisesti meillä on paljon yksityiskohtaista tietoa näissä mietinnöissä, mutta näiden tietojen takaa löytyy selkeä viesti. Euroopan parlamentti pyytää neuvostoa ja komissiota tai pyytää, pyytää niiltä, että mitä ikinä sitten päätämmekin kalakantojen suhteen, miten sitten kalastammekin, meidän pitäisi kuitenkin toimia tieteellisten tietojen mukaisesti. Ei ole mahdollista, kun päätämme, kuinka aiomme kalastaa eri lajeja, että neuvottelisimme poliittisin termein. Meidän pitäisi seurata kuitenkin poliittista linjaa neuvostossa tai parlamentissa. Siitä ei kuitenkaan ole kyse. Meidän pitää käyttää tukenamme tiedettä ja tiete- tieteellisiä tutkimustuloksia. Vain tältä pohjalta voimme ymmärtää, mitä vielä on jäljellä merissämme, mitä on varaa kalastaa ja pyytää ilman, että syntyy korjaamatonta vahinkoa sekä meren elämälle että yleensä kalastukselle. Meillä on yhteisen kalatalouspolitiikan uudistaminen edessä ja mistä nyt keskustelemme ja mitä teiltä pyydämme on, että teidän pitäisi ottaa rohkeita askeleita tässä uudistamisen yhteydessä ja noudattaa näitä periaatteita, ottaa huomioon tieteelliset tutkimustulokset jonka kautta varmistetaan kestävä tulevaisuus merillemme ja myös kalastajillemme. Kiitoksia. Herra Haglund. Puhemies. Ah. Puhemies. Komission jäsen haluaisin keskittyä tähän Biskanlahden kalastusta käsittelevään mietintöön ja ryhmämme kantaan. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja esimerkki siitä, miten meidän tulisi lähestyä näitä herkkiä kalastuskysymyksiä. Tässähän vuonna 2005 kalakanta Sardellin osalta romahti ja tämä uhkaa myös muita kalalajeja. Nyt noudatamme ennaltaehkäisyn periaatetta ja tämä on ainut kestävän kalastuksen lähestymistapa, joka on mahdollinen minun ryhmäni mielestä. Pitkällä aikavälillä on hyvä toimia varovasti. Tämä on ryhmämme kanta. Kiitos. Kirja Löven ja Herra Löven. Anteeksi, Lövin. Talman, ärade ledamöter. Lissabonfördraget har förändrat... Puhemies, Lissabonin sopimus on muuttanut parlamentin valtuuksia kaatouspolitiikassa ja hallinnollisia suunnitelmat ovat ensimmäinen testi, miten täytämme tässä uuden vastuumme. Mielestäni meidän täytyy tarttua tähän haasteeseen ja toimia erittäin hyvin. Ainakin on aina tuntunut siltä, että vaikeita vaikeuksia on ollut. Ei voida tehdä kompromissia tieteellisistä tutkimustuloksista. jos haluaa ottaa liikaa huomioon kalastajia. Tämä on johtanut varsinaiseen järjestelmän romahdukseen ja meillä ei ole varaa eh, varnalta vaarantaa kalakannan kestävyyttä. Komissio on päättänytkin valita varovaisuusperiaatteen eikä halua pelata näillä asioilla. Kalakannat ovat hiukan niin kuin puiden eh, laskeminen, nähdään miten ne kukoistavat ja mitä eh, näin kuulemme tässä olemme kuulleet muun muassa elokuvassa The End of the Line, mutta elokuvan ohjaaja sanoi, että tässä on erittäin vaikea arvioida, mitä meillä on, ja siksi meidän pitäisi pitää mielessä, että EU haluaa rajoittaa su- suurimpia kalastusmääriä. Tämän pitäisi koskea kaikkia kalakantoja, siksi meidän täytyy olla turvallisuusmarginaali, ekojärjestelmät pitää ottaa huomioon kokonaisuuksina ja meidän pitäisi pyrkiä rajoittamaan kalastusta. Meidän pitäisi ottaa huomioon tulevaisuudessa kalatalouspolitiikka ja toivottavasti me noudatamme myös komission ja parlamentin esittämiä hallintosuunnitelmia. Me tarvitsemme näitä suunnitelmia varsin nopeasti ajatellen eurooppalaista ekojärjestelmää. Ja lopuksi sanoisin, että olen täysin samaa mieltä herra Gallagherin kanssa siitä, että makrillin kalastuksessa ei ole noudatettu todellakaan tieteellisiä tietoja. Herra Brons. Uh, the issues raised in... Kiitos. Aiheet, jotka nousivat tässä keskustelussa esille, eivät ole kovinkaan täsmällisiä. Puhutaan myös alustyypeistä Pohjanmerellä. Jouksessa kalastajat ovat kovin huolissaan sellaisesta, äh, sellaisesta aiheesta, kuten esimerkiksi se, että he jäävät työttömiksi, kun brittilaivastoa äh, pienennetään. He ovat huolissaan siitä, kuinka vähän he saisivat kalastaa, vain noin 90 päivää. Ja miten tämä vähennys vaikuttaa heihin, milloin he joutuvat hylkäämään tämän elinkeinon? Kun trollarit eh, pakotetaan pois heittoon, eh, on aivan järkyttävää. Kaikki se kala, joka saadaan, täytyy eh, lastata ja viedä rantaan. Toki järjestelmä kiintiöiden suhteen on epäoikeudenmukainen. Sitä täytyy uudistaa. Kiintiöjärjestelmä on rikkaiden spekulanttien armoilla. Ja järjestelmä vääristyy. Sitä täytyy uudistaa perustavalla tavalla. Sitten herra Angel, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission sen hyvät kollegat. Gallagherin mietinnöstä, erityisesti tästä monivuotisesta piikikampelan hoitosuunnitelmasta. Haluaisin sanoa, että EPPn tarkistus tulisi ottaa huomioon. Se on Patron Nevesin jättämä tarkistus ja siinä pyritään vihreän kirjan kolmen tavoitteen toteuttamiseen, eli ympäristötavoitteen, mutta myös taloudellisen ja kannattavuustavoitteen ylläpitämiseen niin, että, että alan ammattilaiset saavat tästä oikeanlaisen korvauksen. Yksi asia on, että puhutaan piikkikampelasta, se on eri kuin muut kabelalajit. Tämä 8C-alue on omanlaisensa alue. Siellä on tiettyjä pelkästään sen alueen kalalajeja ja pohjoisemmassa on muita kalastusalueita, jotka ovat teollisempia. Me pyrimme siihen, että vihreän kirjan esiin tuomia tavoitteita yhteisestä kalastuspolitiikasta harmonisoitaisiin entisestään, mutta tässä tulisi ottaa myös komis- huomioon komission suositukset koskien suurinta sallittua saalista 2011. Eli kahdeksan C, läntinen kalastusalue Espanjan ja Portugalin ja Ranskan välillä – on erityislaatuista. Se on tällaista pienimuotoista kalastusta ja haluamme, että jokaisen alueen perinte- perinteitä kunnioitetaan ainoastaan silloin, kun näin tehdään. Taataan kaikki kalastuspolitiikan tavoitteet. Sitten Andres Barea. Te, señora komissaria, enhorabuena. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella neljä esittelijää ja minäkin puhun hallintasuunnitelmista Sardellinen ja Piikkimaklen kohdalla. Sardelli, on tehty kestävän kalastuksen ehdotus sadessa. Tämä oli täydellinen hyvä ehdotus ja neuvosto on kuitenkin pitänyt sitä nyt eh, jumissa. Tämä on erittäin varanallinen lait. Olen tullut tavallaan para- pysähtyneessä tilanteessa, koska emme ratkaise kysymystä niin, että ei tehdä mitään päätöksiä neuvostossa eikä myöskään komissiossa. Pitäisi korostaa Espanjan sosialistien kantaa. Me olemme koko keskustelun ajan halunneet tukea alan vaatimuksia, joita tukee myös tieteelliset tutkimukset, niin kuin myös uusissa kysymyksissä liittyvät YKPn uudistamiseen. Nyt pyydämmekin komissaarilta, että jos on välttämättä vedätte pois tämän ehdotuksen, vedätte pois ehdotuksen ja otatte huomioon Euroopan parlamentin kannat, kun teette uuden ehdotuksen. Mitä tulee piikkimakrilliin, tässä otettiin esille eri kysymyksiä esittelijän suulla ja mekin olemme samaa mieltä näistä kysymyksistä. Monivuotiset suunnitelmat, takit, su- tiedelliset suositukset, tästä kaikesta olemme täysin samaa mieltä. Sitten tarkistus ST-ryhmältä, me pidämme sitä erittäin tärkeänä. Espanjalaiset pitävät tätä tärkeänä, koska Espanjassa on olemassa kala tällaista pienkalastusta piikkimakrelin kohdalla. Sitä kalastetaan ja kulutetaan samana päivänä, kun se on kalastettu. Ja tämä, tätä sektoria ei ole tunnustettu ja tämä vaarantaa toiminnan taloudellisesti ja tietenkin sitten vähentää vaaranlaista tilannetta. Siksi meistä eh, herra Gallerin pitäisi ottaa huomioon meidän tekemämme ehdotus. Kiitoksia. Kirja Reimers, lepto. Reimers. Herr Rouva Reimers. Frau Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Kiitoksia esittelijälle. EU-hun tuodaan hyvin paljon kalaa ja kalatuotteita ja siksi meidän vesiviljelyämme ja kalastajia me täytyy auttaa ja kannustaa eteenpäin. Tarvitsemme parempia saalistusmenetelmiä ja meidän täytyy varmistaa alan pitkän aikavälin kestävyys. Meidän täytyy myös panostaa vesiviljelyyn. Tarvitsemme entistä parempaa tiedonkeruuta ja parempaa tutkimusta, koska vain silloin kun tiedämme, mitä tarkkaan tapahtuu, voimme tehdä tulevaisuuden kannalta oikeita päätöksiä. Liiallinen byrokratia, tiedon puute usein johtavat siihen, että emme pysty yhdistämään taloutta ja ympäristökysymyksiä, vaikka ne eivät eroakaan toisistaan. Seuraavaksi herra Romeva Irueda. Kiitoksia puhemies. Haluan myös kiittää, että puhuisin Sardellista. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeästä asiasta on kysymys, ei vain sektorille ja erityisesti Sardellialalle, vaan minkälaiset suhteet komissiolle ja parlamentille on haluan tehdä selväksi. Me <laughs> tuen ehdotuksella, joita on tehty. Tässä toimitaan varovaisemmin kuin aikanaan komissio on teki. Keskittyisin kolmeen asiaan. Ensinnäkin pyyntimuoto, sen ei pidä ylittää 0,3. sitten tak, täällä siinä pitää ottaa huomioon varsinaiset määrät ja sitten vähintään 25 prosenttia. Näissä asioissa olemme tukeneet Euroopan komissiota, se on meistä järkevä toiminta ja juuri siksi, että me haluamme toimia niin kuin lääkärit todellakin hoitavat sairautta, eivätkä vaan rajoitu toteamaan, että joku on vialla. Haluaisin välittää tällaisen viestin ja nyt meillä on hyvä tilaisuus hoitaa asiat hyvin. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi herra Kuun, kaksi minuuttia. Herr President. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin omassa puhuessani keskittyä parlamentin ja neuvoston asetukseen, joka koskee kalastuskieltoa ja piikkikampelaa ja kampelaa. Tässä ei ole kyse pelkästään asetuksen muuttamisesta, vaan kahdesta erinomaisen hienosta ruokakalasta, jota todella tarvitaan EUn, EUn sisämarkkinoilla. Olemme nähneet usean otteeseen, että on välttämätöntä, että kalastusala tekee yhteistyötä tutkimuksen kanssa niin, että kalakantoja käytetään oikein ja että arvioidaan myös sitä, mitä voidaan järkevästi tehdä sivusaalille. Rovacek täällä on työstänyt asiaa oikein hienosti. Meillä on mahdollisuuksia rajoituksiin ja 15a-artikla täytyy ehdottomasti ottaa mukaan tähän asetukseen. Esittelijä teki selväksi sen, että tämä on yhteinen tavoitteemme ja tähän pääsimmekin valiokunnassa. Eli että haluamme minimoida poisheittämisen ja sivusaaliin silloin, kun kyseessä ovat alamittaiset, liian pienet kalat, ja ne voidaan tietyissä tapauksissa heittää, tai ne pitää heittää takaisin mereen. Me, meillä täytyy olla hyvät pyyntivälineet ja samoin kalastusaikoja, saalisaikoja täytyy kunnioittaa. Ja kalastuskieltoajat täytyy selkeästi rajata. Tähän, tätä kuvataan tässä hyvin selkeästi. Meidän ei, tai emme saa pyrkiä siihen, että hyvästä materiaalista tehdään entistä enemmän kala, jauhoa. Tämä ei ole meidän tavoitteemme. Kiitos. Jetzt Frau Rodust, bitte. Sitten Rova Rodusta. Hyvä puhemies. Rova Damanaki. Olen tyytyväinen siihen, että tällä viikolla meillä on käsittelyssä ja voimme hyväksyä neljä tärkeää kalastusalan mietintöä, jotka koskevat vesi, viljelyä, Itämerta ja niin edelleen. Ja olemme päässeet asiasta sopuun hyvin pitkälti komission ja neuvoston kanssa, mutta valitettavasti pitkän aikavälin suunnitelmassa tilanne ei ole näin olemme keskustelleet valiokunnassa hyvin pitkään siitä, kuinka sardellikantoja tulisi käsitellä. Olen tyytyväinen siihen, että nyt EPPkin on äh, liittynyt tähän yhteiseen linjaan. Se ei ole jättänyt enää uusia tarkistuksia. Toivottavasti tämä saa puoltavan kannan huomenna taakseen. Meillä on kuitenkin ongelma neuvoston suhteen, koska monet jäsenvaltiot omien juristiensa neuvojen vastaisesti eivät suostu hyväksymään sitä, että tämä asia kuuluu nyt parlamentin toimivaltuuksiin, vaikka Lissabonin sopimuksen toimen tulos, voimanastumisesta on kulunut jo vuosi. Tämä on todella pöyristyttävää. Meidän tulisi kääntyä tässä kalastusministerin puoleen ja olisi hienoa, että saisimme lähipäivinä konsensuksen aikaan ja että voimme osoittaa, kuinka päättäväinen parlamentti tässä asiassa on. Emme anna sysätä itsemme tässä syrjään. Kiitoksia. Sitten herra Hodgson minuutti. Uh, Kiitos puhemies. Tuen sitä linjaa, jonka Kälkö omaksui ja esitteli ja aion äänittää tämän mukaisesti huomenna asiasta. Haluaisin todeta, että monivuotisen suunnittelun periaate on järkevä, mutta se ei välttämättä mahdollista kalastajille etukäteissuunnittelua riittävässä määrin. Yleisesti on tiettyjä kielteisiä osa-alueita edelleenkin yhteisessä kalastuspolitiikassa, niin kuin tiedätte. Tietyillä merialueilla on tietyt kalastusoikeudet. Samanaikaisesti halutaan ylläpitää kalakantoja ja säilyttää niitä – sitten poisheitto kysymys. Skotlannissa ollaan kovasti tietoisia siitä, että poisheitto on EUn sääntelyn tulosta. Toivon, että komissio todellakin ryhtyy toimiin niin, että puututaan tähän poisheittoskandaaliin, joka voitaisiin välttää niin, että osa tästä toimimattomasta äh, säätelystä muutettaisiin. Now. Kiitoksia. Sitten herra Mato Adrover. Kiitoksia puhemies. Keskityn kahteen mietintöön, joiden lopputulos on esimerkki siitä, mitä pitää tehdä ja mitä taas ei pidä tehdä. Viittaan äh, sardellikysymykseen ja vesiviljelyn. Sardelli on esimerkki siitä, miten asioita ei pidä hoitaa Tätä asian käsitelty yli vuosi ja ikävä kyllä tästä on tullut keskustelu, joka kiertää Lissabonin sopimuksen valtuuskysymyksiä ja puhutaan oikeudesta perustasta, joka komissio on annettu, eikä ole keskustelua siitä, mikä on paras kalastajille, mikä on parasta alalle tai kalakannoille. Tämä on steriliä pitkää keskustelua ja uhriksi jää sektori, joka ihmeissään seuraa, miten samalla kun hukkaamme tähän keskusteluun ja vieläkään saada aikaan toimintasuunnitelmaa ja tämä tarkoittaa, että riski kasvaa sen suhteen, että turvallisuuskone ei tässä onnistuta. Saadelin kalastajat valittavat hallinnosta taakasta, joka liittyy tähän ohjelmaan, ja se on todellakin turhaa. Pitäisi välttää toiminnan keskeytyminen jatkossa. Vilpittömästi uskon, että kun epävarmuuden tilanteessa Euroopan parlamentissa komission pitäisi pyrkiä välittämään myönteinen merkki sektorilla. Jos näin ei tehdä, niin silloin puhutaan eksotisesta lajeista ja sopimus sitten tulee ensimmäisen käsittelyn parlamentille. Tämä on hyvä kompromissi, olemme pystyneet sopimaan toimielinten kesken asiasta nopeasti ilman suuria ristiriitoja ristiriitoja itse asiassa tai juridisesti. Tässä ei anneta kurinalaista määritelmää suljetusta alueesta, vaan saadaan myös suurempaa oikeudellista selkeyttä alalle. Ja vieläkin tärkeämpää on, että tässä rajoitetaan byrokratiaa johon kansalaiset ovat täysin kyllästyneet. Olen vakuuttunut siitä, että hallinnolliset, hallinnollista taakkaa pitää todellakin vähentää niin pitkään kuin mahdollista. Kansalaiset Euroopassa he joutuvat kestämään valtavan määrän de- de- byrokratiaa, joka vaikeuttaa minkä tahansa elinkeinon harjoittamista. Ja nämä mietinnöt, jotka rajoittavat poistavat näitä esteitä, on hyvä uutinen alalle, mutta tällais, tällä tavalla meidän pitäisi jatkuvasti täällä toimia. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitoksia. Seuraava puhuja, herra Sanchez Presedo. Kiitos puhemies. Komission jäsen Tamanakin haluaisin keskittyä Ferreiran, Ferreiran ja Grabersikin mietintöihin. Tässä muutetaan sopimuksia, joilla mukautetaan uh, kalastuspolitiikka Lissabonin sopimukseen niin, että saadaan aikaan äh, biologista monimuotoisuutta kunnioittava kestävä kalastuspolitiikka. Kampela ja Piikki Kampela. Kalastukseen tarvitaan oikeanlaiset äh, resurssit ja meidän täytyy laatia oikeanlaiset tekniset säännöt, jotka voidaan ulottaa kaikille yhteisön vesille Samalla on hyvin tärkeää, että EU puuttuu myös vesiviljelyn muotoihin ja että se toimii Lissabonin sopimuksen nimissä ennaltaehkäisyn periaatteen periaatteella niin, että voidaan välttyä näiltä riskeiltä, jotka koske- kohdistuvat ekosysteemeihimme. Kiitoksia sitten herra Kadek. Monsieur le Président, euh, Madame la Commissaire. Puhemies, hyvät kollegat, haluan onnitella esittelijöitämme heidän esittämistään mietinnöistä. Haluan todeta, että olen tyytyväinen siitä, että parlamentti voi päättää ensimmäisen käsittelyn monivuotisesta kalastussuunnittelusta. Kun ajatellaan sardellikantoja, niin olen tyytyväinen kalatalousvaliokunnan tekstistä. Tätä kalakantaahan on kalastettu liikaa jo pitkään. Ja nimenomaan täytyy muistaa ne maat, jotka kalastavat kyseistä kalalajia. Oikeudenmukaisemmin pitää pystyä jakamaan kalastusoikeudet. Valvontaa tarvitaan. Valvonnan on oltava samanlaista eri jäsenvaltioiden suhteen. Mitä tulee Gallagherin mietintöön, Haluan onnitella häntä. Huomenna me hyväksymme mietinnön, joka mahdollistaa sen, että, että sosio- yhteiskunnallisesti taloudellisesti eh, voimme kestävällä tavalla hallinnoida tätä kalastusalaa. Se mahdollistaa pitkän aikavälin kestävän kalastuksen. Haluan muistuttaa, miten tärkeää on suhteellinen tasapaino. Esittelijät korostavat sitä, että on tarpeen taistella poisheittoa vastaan. Niin kuin kollegat, olen pahoillani siitä, että neuvosto kiistää parlamentin uudet toimivaltuudet tässä kysymyksessä. Meidän täytyy ratkaista tämä oikeusperusta kysymys, koska resurssien säilyttämisen kannalta on hyvin tärkeää, että asia saadaan hoidetuksi meidän täytyy lopullisesti määritellä se, mikä on teollista kalastusta ja mikä on pienkalastusta. Tämä mahdollistaisi yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisen terveeltä pohjalta kiistatta. Haluan kiittää kollegoita hyvin laadukkaasta työstä. Jos poisheitto kiellettäisiin kokonaan, se nyt ei ole realistinen ehdotus. Toivon, että komissio tukisi eh, tätä alaa niin, että siellä voitaisiin toimia selektiivisesti kestävällä tavalla ja huomioitaisiin myös ympäristönäkökohdat. Kiitos. Kiitokset seuraavaksi. Herra Milana. Kiitoksia puhemies. haluan, nyt on tullut kuultu jo monia ylistyksen sanoja. Esittäjille pitäisi kuitenkin puhua täällä myös luonnon monimuotoisuudesta, kun puhumme kalastuksesta ja katolista. Kompromissi tarkistus koska kattaa kaikki nämä yhteiset huolenaiheemme. Meidän pitää hyväksyä, että tutkimus auttaa meitä parantamaan standardeja, mutta meidän pitää kunnallisesti valvoa ja ottaa käyttöön erilaisia standardeja. Meidän pitää varmistaa se, että vältämme riskit, jotka johtaisivat muutoksiin luonnon tasapainossa. Pitää ottaa huomioon biologinen tasapaino ja meidän pitää varmistaa, että luonnon monimuotoisuus säilyy, koska sehän meitä auttaa. Hyvä komission jäsen. Maataloudessa varmaankin ymmärretään, miksi pitää muuttaa myös yhteistä kalatalouspolitiikkaa ja yksinkertaistaa sitä. Tämä auttaa siinä, että meillä on yksi tapa toimia myös maataloudessa, jos se yksinkertaista toimintaa. Sitten siirrymme vaiheeseen ilman puhujalistaa. Täällä näkyy jokin olevan useita puhujia. Ensin herra Lauensa przede wszystkim chciałem podziękować koledze gróbarczykowi za współpracę. haluaisin kiittää kollega Rubarczykia yhteistyöstä. Olen iloinen, että hyvin tärkeä seikka heijastuu tässä mietinnössä. Komissiota pyydetään laatimaan hyvin kattava suunnitelma Kampelan kalastuksesta Itämerellä. Puolassa on jo pitkään pyritty edistämään Itämeren kampalakannan kestävää kalastusta. Me emme ole kuitenkaan saaneet komissiolta mitään vastakaikua. Meillä on oltava kattava järjestelmä, joka kattaa kaikki kyseiset lajit tällä alalla. Tämä on tärkeää Puolan kalastajille. Ongelma täytyisi tiedostaa komissiossa. Mr. Crowley is next. Mr. Crowley. Mr. Crowley. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijöitä heidän mietinnöistään ja erityisesti herra Gallagheria. Kaksi asiaa tulee heti mieleen, kun kuulin tätä keskustelua. Ensinnä koko alue, joka liittyy siihen, että luodaan mahdollisuus mahdollisuus asettaa takia jolla, jossakin kala, kanssa. Se on mielestäni asioita pitää vahvasti että Toinen asia, mitä tulee pois heittämisen. Ehkä nyt on aika, että tarkastelemme vihreitä, anteeksi, <laughs> varmoita markkinoita näille pois heitolle. Tämä on tällaista sivutoimintaa ja usein ne kalat heitetään takaisin veteen. Miksei sitten otetaan nyt, maihin ja maksetaan ei markkinahintaa, vaan maksetaan se, mitä on mennyt tähän pyytämiseen. Näin, vältettä, näin vältetään sitä, että tulee satoja tuhansia tonneja kalaa muualta. Näin voisimme kaikki täällä voittaa ja voisimme vähentää pois heittämien kalojen määrää ja varmistaa myös, että äh, tästäkin tulee arvokas tuote. Kiitoksia. Kiitoksia herra Griffin. President. Puhemies, on hyvä, että EU yrittää säilyttää uhanalaisia kalakantoja, mutta jos me nyt vain onnittelemme toisiamme, niin täytyy muistaa, että aiemmat kalastusalan säännökset ovat olleet epäonnistuneita. Ne ovat vaikuttaneet katastrofaalisesti Euroopan kalastukseen. Parhaiten kalakantoja hoidetaan, että, että kalastajat ja asiantuntijat saavat asian ratkaista, eivät niinkään EUn byrokraatit. Ratkaisu olisi hyvin yksinkertainen. Meillä on järjestelmä, joka johtaa pois heittoon ja painopohjaisen suurimpaan sallitun saaliiseen on epäonnistunut. Meidän täytyy uusia järjestelmä niin, että supermarketit ja superrikkaat eivät pysty hyötymään tästä riistokalastuksesta. Kalastajien pitäisi olla ydinroolissa he tuntevat vedet, kalastusalueet ja heillä on myös suhteet paikallisen yhteisöön. Mr. Kelly, who would like to take the floor. Tämä herra Kelly. Uh, Puhemies, en ole mikään asiantuntija tässä asiassa, mutta koska itse tulen saarelta, tiedän, että kalastus on erittäin tärkeää meidän saaremme rannikkoasujille. Tämä on erittäin tärkeä asia, josta kun täällä kun puhuttiin kiinteistä kahden kannan kohdalla, niin me olemme ryhmässämme eri mieltä. Samoin herra Gallagher sanoi, että on loogista, että piikkikampela on varmanlainen laji, siksi haluaisin, että komissio vastaa tähän ja erityisesti käyttäisi vastauksessaan tieteellistä tietoa hyväksi. Sitten poisheittämistä tapahtuu ja haluaisin, että kehitetään vesiviljelyä paljon pidemmälle. Pik- ah. Toivon, että kaikenlaisia kaloja tulee ihmisten ruokapöytiin. Thank you. Olen pyrkinyt hiljan tekemään laskelmia yhteisestä kalastuspolitiikasta taloudellemme. Ja me puhumme ainakin 3,6 miljardista vuositasolla. Ja elintarvikealalle tämä tarkoittaa yli 5 miljardia. Sitten tukiaiset, byrokratia ja niin edelleen, kustannukset noin 2,8 miljardia. Kokonaissumma on noin 11,1 miljardia. Kala, kalastusala on kärsinyt katastrofaalisesti työpaikkojen menetyksestä eh, viimeisten uudistusten takia. Taloudelliset menetykset ja henkilöstömenetykset ovat eh, mahdottomia arvioida. Yli 880 tonnia kalaa, kuolleita kaloja dumpataan Itämeren joka vuosi. Euroopan unioni on siinä tilanteessa, että se pyrkii ottamaan takaisin hallinnan alueellisilla vesillä ja määrittelemään, miten kansallinen kalastusala voi toimia. Oli Mr. Cortez Kiitoksesta lopuksi vielä herra Cortes Lastra. Presidente, señora komissaria. Puhemies, hyvä komission jäsen. Sardellin kalastus lopetettiin Piskänlahdella kannan romahtamisen takia. Ja nyt on tarkoitus päästä kestävään kalastukseen tieteellisten kriteerien pohjalta. Ja ala tukee tätä lähestymistapaa. Ala tarvitsee vakautta Toivottavasti komissio ottaa huomioon myös parlamentin ehdotukset. Muchas gracias. Kiitoksia. Nyt annan komissaari Damanakille puheenvuoron. Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä heidän panoksestaan. Keskustelu oli erittäin kiinnostavaa. Ensin haluaisin reagoida Rova Fragan puheenvuoroon EPPstä ja myös vasta muille näistä instituutioista ongelmista, joita meillä nyt on. Viittaan tähän uuteen eh, instituutioympäristöön, ympäristöön, jossa toimimme Lissabonin jälkeen. Täytyy siis myöntää, että Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano on luonut uudenlaisen aikakauden ja me haluaisimme tottua tähän uuteen tilanteeseen. Ja haluaisin sanoa aivan selvästi, että komissio ymmärtää ja tukee ajatuksen siitä, että parlamentilla täytyy olla sanavaltaa, joka viittaa pitkän aikavälin suunnitelman sääntöihin, Säännöt ovat meistä erittäin selvät. Tämä on meidän kantamme, mutta kuten te tiedätte, neuvostossa on myös asiaan reagoitu. Jotkut jäsenvaltiot vastustavat vahvasti, mutta on myös tällainen yleisempi reaktio tähän lähestymistapaan, joten meidän pitää löytää tähän sopiva ratkaisu, koska muutoin emme voi toteuttaa pitkän aikavälin hoitosuunnitelmia, koska niin kuin ymmärrätte, pitkän aikavälin hoitosuunnitelmat ovat kuitenkin tulevaisuutemme. Emme voi jatkaa uuden politiikan alalla ja toimia lyhyt, lyhyellä aikavälillä ja pelotetta pois pelin, mihin olemme tottuneet. Meidän pitäisi äh, ratkaista tämä tilanne, vapauttaa tämä patitilanne, yritän löytää tien ulos. Ehkä kolmikantaneuvottelujen kautta tulen ehdottamaan parlamentille neuvostolle sitä, että kokoonnamme kaikki yhteen, että löydämme ratkaisun. Teemme ainakin jonkinlaisia kompromisseja, mutta me tarvitsemme tämän kompromissin mahdollisimman nopeasti, koska emme voi jatkaa tällä tavalla. Kaikki pitkän aikavälin suunnitelmat ovat nyt täysin jumissa ja haluaisinkin sanoa teille, että minulla on uusiakin ehdotuksia uusista hoitosuunnitelmista, erittäin tärkeistä kysymyksistä. On joskus kyse ja myös pelagisten lajien kohdalla näin on ja nämä ovat erittäin tärkeitä pitkän aikavälin hoitosuunnitelmia. Ne ovat jo valmiit ja me odotamme nyt, että saamme aikaan toimielin ratkaisun tähän erittäin herkkään kysymykseen. Sitten mitä tulee muiden ryhmien puheenvuoroihin haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni niin herra Ersenin, herra Haglundin, herra Levin, Lövinin puheenvuoroihin. Ja haluaisin olla samaa mieltä heidän kanssaan siitä, että tarvitsemme pitkän aikavälin hoitosuunnitelmia ja tieteellisiä tietoja ja neuvoja. Ymmärrän ja haluaisin puhua nyt aivan suoraan asiasta. Ymmärrän, minkälaisia vaatimuksia ja ongelmia kalastussektorilta löytyy, mutta haluaisin kuitenkin sanoa teille, että nyt me keskustelemme selkeästä esimerkistä tilanteesta. Ja suunnitelma se, että meidän piti lopettaa koko kalastus viiden vuoden ajaksi tai muutamaksi vuosiksi, niin tämä on selvä todiste siitä, että ei voida jatkossakin sanoa niin, että tai olla välittämättä tietysti tutkimustuloksesta. Meidän, ymmärrän, että meillä on ongelmia, pitää saada aikaan synteesi, pitää löytää ratkaisuja. Joten minä ajattelin, että jatkamme ja tämä olisi yksi näitä pääreittejämme, jota meillä on tässä kalastuspolitiikan uudistamisessamme. Ja että me yrittäisimme löytää äh, keinoja, mikäli me emme saa tarpeeksi äh, tietoja niin, että saamme selkeät raportit. Sanoisin myös, että herran Kopacin Raportti on hyvin tärkeä, jossa on kysymys näistä teknisistä järjestelmistä. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää meidän politiikallemme. Ja haluaisin myös painottaa, me tarvitsemme politiikkaa nimenomaan kampela kaloille ja me tulemme näin tekemään. Mitä tulee tähän Pois heittämiseen, siihen me tarvitsemme uuden suunnitelman. Me emme voi heittää kalaa takaisin mereen, kun kalakerta on niin arvokasta. Me emme voi sitä enää kestää. Aikaisemmin, kun meillä oli paljon kaloja, nyt meillä on todella suuria ongelmia. Me emme voi heittää kaloja takaisin mereen. Tähän meidän on löydettävä ratkaisu ja jotta on löydettävä kunnollisia ehdotuksia, millä tavalla me kompensoimme kalastajille siitä, että he vähentävät näitä sivusaaliita. Mutta se, mitä tässä uudistuksessa on tehtävä, on, että meidän tulee pyrkiä kohti poisheittämisen vähentämistä. Me voimme tarvita siihen ehkäpä teknisiä välineitä, mutta eteenpäin on päästävä ja nimenomaan tähän suuntaan. Sitten vielä yksi viimeinen huomio, herra puhemies, äh, liittyen maatalouden ongelmiin. Meidän äh, täytyy äh, vähentää näitä ongelmia, jotka liittyvät vesiviljelyyn. Olen samaa mieltä kaikkien puhujien kanssa, jotka ovat ottaneet asian esiin. Me yritämme puuttua asiaan ja yritämme saada sen aikaiseksi yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen puitteissa ja pyrimme painottamaan ja vahvistamaan tieteellistä tutkimusta vesiviljelyn osalta. Meidän täytyy lähteä myös massatuotantoon, mikäli me haluamme, että vesiviljely äh, on yksi osa meidän kalastuspolitiikkaamme. Now I give floor. Kiitos komissaari. Seuraavaksi esittelijät voivat vetää yhteen keskustelun. Rova Bilbao, olkaa hyvä. En primer lugar... Ensiksi arvoisa komission jäsen, äh, olisin toivonut selkeää vastausta, josko aikomuksenne on todella äh, ja olen iloinen siitä, että neuvosto tunnustaa nämä ongelmat, että kun ajatellaan Lissabonin toimivaltuuksia tälle parlamentille, niin kalastusvaliokunta toistamiseen on äänestänyt tästä, eikä ole pyytänyt, että jätätte tämän vetomuksenne pois. Nyt haluaisimme, että komissio vastaisi todella aikooko se toimia neuvoston viitottamalla tavalla vai ei. Me tarvitsemme selkeän suunnitelman. Tämä sektori on tehnyt, tässä on nyt tehty työtä komission ja tiedeyhteisön kanssa. Jo kaksi vuotta on siis tehty työtä, jotta saataisiin todella hyödyntämisen suunnitelmaa varten uusi näkemys. Ja ei pidä unohtaa, että juuri tämä sektori itse on pyytänyt toimintojen pysäyttämistä ja tämä liittyy juuri siihen, kuinka paljon kalaa on aikaisemmin kalastettu. Ja joka päivä kuitenkin olisi voitu kalastaa isompia kiintiöitä, jotta olisi saatu enemmän rahaa. Mutta nyt näin yksi puolisesti myöskin haluttiin ilmoittaa äh, komissiolle, että äh, toiminta pysäytetään, koska on päästy jo tähän sovittuun äh, rajaan. Tämä on siis tämä ala, joka nyt jälleen kerran pyytää ja kysyy, mitä päätämme ja päätämmekö läpinäkyvästi avoimesti. Ja tiedän, että tässä on tehty todella vastuullisesti voimakkaasti työtä ja tämän suunnitelman hyväksyminen tarkoittaisi sitä, että äh, nyt unohdettaisiin vanhat epäselvät määräykset ja poliittiset päätökset ja äh, että nyt päätettäisiin suurimmista salitusta saalista ja äh, kiintiöistä kunnolla. Tällä vuosituhannella emme voi enää toimia ei avoimella tavalla. Ja nyt meidän täytyy toimia samalla tavalla vastuullisesti, kuten tämä alakin on toiminut. Ja nyt Valitettavasti erityisesti Baskimaan tiedeinstituutti on osoittanut meille, että sardelia on paljon enemmän vielä ensi vuotta ajatella, mutta haluaisin todella, että saisin vielä komissiolta paljon selkeämmän vastauksen tähän asiaan. Muchas gracias, thank you. Kiitokset. Seuraavaksi herra Gallagher, kaksi minuuttia. Uh, Puhemies, haluan kiittää komission jäsentä ja varjoesittelijöitä Herra Gallagher, voisitteko puhua lähempänä mikrofonia, niin kuuluisi paremmin. Kiittäisin komissaareja, kollegoita, varjoesittelijöitä sekä kalastusvaliokunnan sihteeristöä, politiikka-asiantuntijoita äh, ja omaa avustajaani, koska tässä keskustellaan nyt siitä, pitäisikö satamien valvontasääntöä päättää neuvostossa yksinomaan ja ministerit 27 valtiosta keskustelevat asiasta edelleenkin ja toivottavasti tässä maalaisjärki pääsi voimaan. Viittaan komission jäsenen vaikeuteen plus tai miinus 5000 tonnia. Nythän sanottiin, että tämä on käytännönläheinen ratkaisu. Tästä asiasta on keskusteltu jo yli vuoden ja Tämän piti olla nyt askel eteenpäin ja tällaisena aikana pitää olla käytännönläheinen ja päästä asioista yli. Sosiaalidemokraatteilla haluaisin sanoa, että tässä ei ole mitään epäselvyyttä omassa kannassani suhteessa teidän tarkistukseen. Minä puollan tätä tarkistusta ja mitä tulee EPPn ehdotukseen, niin haluaisin sanoa EPPlle, että harkitkaa asiaa. Minä olen hyvin harkitusti tarkistuksen seitsemän ottanut huomioon. Siinä mm, käsitellään nimenomaan tätä pienen mittakaavan mm, kalastusta ja historiallisia syitä. Kaikki, jotka tukevat tätä, tietävät, että kun meillä on mietintöjä, joissa on paljon tällaisia asioita, jos haluaa olla johdonmukainen, pitää joskus joutuu sitten tulevaisuudessa tukemaan jotain, mikä olisi ihan väärin. Olisi tieteellisesti aivan väärin. Tämä ei ole henkilökohtainen näkemykseni, vaan on tieteellisesti väärin tällä tavalla hajottaa tämä kokonaissaalis. Monivuotiset suunnitelmat ovat elintärkeitä tälle alalle, jotta se voi olla elinkelpoinen vielä huomennakin. Toivon, että järki voittaa tässä, että saamme sellaisen mietinnön, joka on kestävällä pohjalla. Kiitän. Thank you, Mr. Gallagher. Kiitos, herra Gallagher. Herra Grobarczyk. Przewodniczący. Jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Kiitos eh, vielä kerran kaikille varjoesittelijöille ja kaikki, jotka ovat täällä läsnä ja ovat osallistuneet keskusteluun. Ja edustaja Ferreiralle kiitokset niistä lämpimistä sanoista, joita hän minun mietintööni eh, sanoi. Minä toivon, että tämän mietinnön myötä jatketaan eteenpäin ratkaisujen tiellä ja että tämä johtaisi myös äh, alueellistamiseen sen vuoksi, että alueellistaminen on meidän kaikkien tavoitteemme kalastuspolitiikassa. Ja tämä tulee takaamaan tulevaisuuden politiikalle. Mr. Ferreira. Herra Ferreira, olkaa hyvä. Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer os comentários que fizeram ao... Kiitos, Haluan kiittää mietintöäni koskevia, koskevista kommenteista ja äh, myöskin siitä, mitä äh, oli puhetta äh, erityisesti puhuttiin yleisesti ottaen näistä eri kalastusmietinnöistä. Joka tapauksessa tällä tavalla ei millään lailla voida vielä eri laivastojen erikoispiirteitä ottaa huomioon tällä tavalla. Nämä erikoispiirteet ja äh, kalojen lopullinen päämäärä on otettava huomioon, kun määritellään nämä äh, suurimmat saalitut saaliit, koska on olemassa pienimuotoista kalastusta, rannikokalastusta ja se eroaa muun tyyppisestä teollisesta kalastuksesta ja äh, sen takia kalastusponnistuksissa, pyyntiponnistuksissa on otettava huomioon myöskin kalastuksen merkitys kansalaisille, tuoren kalan kuluttaminen on myöskin tärkeää. Ei voida ajatella vain pelkästään teollista kalastusta. Mitä tulee sitten tähän tekniseen kysymykseen, joka nousi esille, en ole myöskään samaa mieltä tässä nyt esittelijän kanssa, koska kyse ei ole, kun se on samoista kaloista ja kannoista ja kalastuksesta, mutta ne kehittyvät eri tavalla. Pienimuotoinen rannikokalastus on oman tyyppistänsä ja taas teollinen kalastus on oman tyyppistänsä, niin että niillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet ja meistä olisi hyvin yhteensopivaa ja tarpeellista, että lähdettäisiin hallinnoimaan tämän tyyppistä kalastusta ja määrittelemään takkeja eri kalastusalueiden erityispiirteiden mukaan tarvitaan rationaalista kalastuksen sääntelyä ja hallinnointia ja ottaen huomioon psykologiset ja ympäristölliset syyt, mutta myöskin tietysti taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. On otettava tämä huomioon, että on erilaisia käytäntöjä. Ira. Kiitos herra Ferreira. Yhteiskeskustelu on päättynyt. Äänestämme huomenna kello 11.30. Siirrymme seuraavaksi seuraavaan aiheeseen.